So, liebe Kolleginnen Kollegen. No niin, hyvät kollegat. Jatkamme esityslistan mukaan äänestyksillä. Tämä eili, tämän aamun maratonin jälkeen on tulee puolimaratoni näin iltapäivän alkuun. Tärkeitä asioita esityslistalla. Ja kohta numero 12 on elinsiirtoa varten tarkoitettujen ihmiselinten laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Varmasti kovasti kiinnostava ja tärkeä asia, jota Miroslav Mikolashik on meille tehnyt. Esittelijä halusi aivan lyhyesti sanoa jotakin, olkaa hyvä. Ja, danke schön. Herr Vorsitzender, Ladies and gentlemen, dear colleagues. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Painottaisin äh, sitä erinomaista yhteistyötä, jota on, käy, joka on valinnut kaikkien kollegoiden ja varistelijoiden ja myös sihteeristön kanssa. Silloin kävimme tätä tekstiä ja äänestystä läpi. Tässä päästiin operatiivisille kompromissitasolle ja sama koskee myös pääesittelijää. Otin paljon teidän tarkistuksienne kollegat, ei pelkästään varjoesittelijöiden, vaan myös muiden, jotka halusivat esittää tarkistuksia. Kiitän teitä kaikkia, koska se, se paransi tämän tekstin laatua, komission tekstin laatua huomattavastikin. Meillä oli myös, saimme myös myönteistä palautetta oikeudellisilta yksiköltä ja se näkyy teidän papereissanne, ja olen iloinen siitä, että voimme todeta, että tämä direktiivi, sen artikla 167 antaa meille mahdollisuuden edetä tällä saralla ja myös henkilöiden suostumus silloin, kun näitä elimiä käytetään taloudellisiin tarkoituksiin. Tämä, tätä kunnioitetaan tässä lausumassa ja minä haluaisin myös esittää lyhyen kommentin Haluaisin äh, välttää väärinkäsityksiä tästä konsolidoidusta tarkistuksesta numero neljä, jossa minä olen ottanut jo mukaan äh, elementtejä eräitä jäsenvaltioiden, kuten Belgian, UK ja Alankomaiden osalta, jossa suuri yleisö on ottanut äh, tämän asian esille. Minusta tämä tarkistus ja tämä keskustelu noissa maissa ei ole vielä edes alkanut mutta me äänestämme siitä ja pyydän teitä tukemaan tätä nyt se, kun parlamentti on nyt hyvällä tuulella, ei pelkästään tämä valiokunta, vaan koko parlamentti. Ja me olemme saaneet palautet jäsenmailta ja ne haluavat, että me hyväksymme tämän direktiivin mahdollisimman pikaisesti. Ja olen vakuuttunut siitä, että ei pelkästään tämän päivän äänestys, vaan myös loppuäänestys toukokuussa Strasbourgissa tulee varmistamaan tämän, että tämä direktiivi on kansalaisten ja potilaiden käytössä. Kiitoksia, herra Mikola Schick. Sitten alamme äänestää. Tarkistus 57 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 59 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 59 äänestys alkaa. Abstimmung B. Äänestys päättyy. Nonni. 27 puolesta 18 vastaan hyväksytty seuraavalle sivulle. 61. Stelhard puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 62 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 63 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 64-65 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Check, check. So, beendet. Ajaa. Ah, no niin, hylätty. Öö, 74 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Täytyy myös tarkistaa. Liian ti- No niin, 74 äänestys alkaa. und beendet. Äänestys 28-24 hyväksytty. Sitten 75 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 76 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 77 seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. drei. Kaksi puolesta. Kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seitsemän kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Neljä puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 80 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Juri kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 81 identtinen 82 kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistetaan kuusi tarkistetaan koneellisesti äänestys alkaa Abstimmung Äänestys päättyy. 34.19. Selvä enemmistö. Sitten seuraavalle sivulle seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 84 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 85 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti 87. Abstimmung geschlossen. Äänestys päättyy. No niin. Niin minä näinkin, että tämä on aika täpärä. Hylätty. Sitten kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kahdeksan yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty seuraavalle sivulle. Kompromissi, kompromissi kaksi puolesta. Va- kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 93, 93, 94 identtisiä puolesta. 93, 94. Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 95 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 96 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty.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 tyhjää, hyväksytty. 108 puolesta vastaan, tyhjää. Täytyy tarkistaa koneellisesti. 108 äänestys alkaa. Ja, päättyy. 28-23 hyväksytty. 110 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta No niin. 115 on yhteen sopimuksesta siitä. Palataan 115. 115 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 suullisella tarkistuksella 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää. Minusta se on hylätty, mutta tarkistetaan koneellisesti 119. Ja, beendet. Äänestys päättyy. No, selvästi hylätty kylläkin. Se oli nähtävissä. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty juuri kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 130 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 131 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 hyväksy, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta 139, tar- 138 tarkistetaan koneellista, koneellisesti. Absolut Äänestys päättyy enemmän kuin selvä. 50 puolesta 6 vastaan. Mm. Yksi selitteinen. 139 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 140 ja 141 identtisiä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144 puolesta vastaan Tyhjä hylätty. 145 ja 146 identtisiä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. No niin, oli aika ta- täpärä. 29-28 hyväksytty. Sitten 23 ja juuri 5 ja juuri 4. 23 juuri 5, molemmat puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 147 ja 148 identtisiä puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 24 raukeaa. 150 on seuraava. 150 puolesta vastaan. Tyhjää. Epäselvä. Koneellinen tarkistus. Äänestys alkaa 150. Und beendet. Ja päättyy. No niin. Aika epäselvä. 28, 26. Hyväksytty. 151 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 25 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan 25, tarkistetaan koneellisesti. Check beendet. Päättyy. 32 puolesta 22 vastaan hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavalle sivulle 155 puolesta vastaan tyhjää ylätty 26 ja juuri 8 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 juuri 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 suuri, suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 ja 158 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten kompromissi neljä, eikö niin? Konsolidoitu, konsolidoitu esitys neljä puolesta vastaan Täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa konsolidoidusta tarkistuksessa neljä. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. No hyväksytty. 31-24 hyväksytty. 162 puolesta 162, se on sivulla 17. Vastaan. Vastaan. On aika sekava kuva. Täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. 162. 162, sivulla 17. Äänestys päättyy. Selvä. 34 puolesta 22 vastaan hyväksytty. Sitten 17 sivun loppupuolella 168 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 34 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 170 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavalle sivulle 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta

179 puolesta vastaan. Tyhjää. Luulen, että se on hylätty, mutta tarkistetaan koneellisesti se 179. Abstimmung geschlossen. Äänestys päättyy selvästi hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 182 ja 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 185 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 189 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 190 ja 191 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 192 ja 193 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 toinen osa. Siitä täytyy äänestää 46 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 197 puolesta vastaan Tarkistetaan. 197 koneäänestys. Ein PPE zu viel. Yksi EPP-läinen liikaa. Yhden EPP-läisen täytyy ottaa kortti pois koneesta. Edelleenkin. Hoitui. No niin. Tarkka, mutta varma. 29, 27, 1 tyhjä hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 199 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Rova Hassi, suullinen tarkistus 5 neljään. I have an oral amendment. suullinen tarkistus, jota tämä lainsäädäntö olisi linjassa ensimmäisen mietinnön kanssa, jonka jollainen laati siitä äänestämme tänä aamuna, niin että ensimmäisessä kohdassa sanottaisiin, tätä pidentään kahdella kuukaudella eikä yhdellä kuukaudella, niin kuin päätimme tänä aamuna. Kiitoksia, kukaan ei vastusta. Äänestämme näin tällä suullisella tarkistuksella 54 siis puolesta. Kiitos, vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja, ja on aina oikein silloin, kun on samaa mieltä puheenjohtajan kanssa. 55 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 200 ja 201 identtisiä puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 56, 202 ja juuri 11 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ja Sitten kaksi loppuäänestystä ensinnäkin tästä mietintöluonnoksesta näin muutettuna koneellisesti äänestys alkaa. Ein EPP zu viel. Yksi EPP-läinen liikaa. kollega Schnellhardt. No nyt on ok. No niin, vakuuttavasti 56, 0 ja yksi tyhjää. Onnittelut. Nyt toinen äänestys näistä lainsäädäntöpäätöslauselman luonnoksesta. Vielä kerran äänestys alkaa. Which one? Ferreiro. Ferreiro. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Samantyyppinen tulos 5301. Onnittelut kollega Mikko Lasikille. Ensi viikolla sitten suuressa Madridin konferenssissa, jossa kansainvälisesti neuvotellaan elinluovutuksista, elinsiirroista, te pidätte puheen avajaisissa. ja sitten tämä valiokunnan valtuuskunta sitten on myös paikalla. Olkaa hyvä vielä. I, I wanted just to thank you, Chairman. Se olisi vain kiittää puheenjohtaja siitä, että veitte tämän äänestyksen läpi ja kiitän kollegoja suuresta tuesta ja todellakin tulen välittämään nämä tulokset Madridin konferenssissa ensi viikolla. Ich denke, dass viele... Luulenpa, että monet kymmenet tuhannet eurooppalaiset hyötyvät tästä, mitä me olemme päättäneet, ja ehkä pysyvät hengessä tämän päätöksen myötä. Sitten on vuorossa seuraava kohta. Myös koskee elinluovutuksia ja elinsiirtoja. Näitä koskeva toimintasuunnitelma vahvistetussa yhteistyössä, jäsenvaltioiden yhteistyön tiivistämisestä on kysymys. Kollega Andres Perillo Rodriguez on esittelijänä. Äänestämme tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Kymppi. Tarkistus. Check the ended. Tarkistus päättyy. No 24 puolesta 33 vastaan. Ylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri kolme puolesta Siitä ei äänestetä ohjeiden mukaisesti. Tarkistus 13. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nummer 1. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juri kaksi puolesta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 Luulen, että se on hyväksytty. Tarkistetaan koneellisesti juuri viisi. Ende the Abstimmung. Äänestys päättyy. No, 30-27 hyväksytty. Sitten kompromissi 2, konsolidoitu. Konsolidoitu tarkistus 2 puolesta vastaan. Täytyy myös tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Abstimmung geschlossen. Äänestys päättyy. 29-26 hyväksytty. Sitten 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Sanoin, hylät, sanoin, että on hylätty, mutta tarkistetaan koneellisesti, joka alkaa. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Oho,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 tyhjää hyväksytty 32 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty juuri seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 33 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi on vedetty pois. Juuri A puolesta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 tästä mietinnöstä näin muutettuna. Äänestys alkaa. Abstimmung Ja päättyy. No niin, vakuuttavasti 58.01. Kollega, onnittelut tästä mietinnöstä ja tekemästä tänne työstä. Kiitoksia. Nächster Punkt auf Seuraavana esityslistalla on Strömelt, ja. Punkt nummer 14, gemeinsam... 14. Yhteinen Itämeren tutkimus- ja kehitysohjelma, niin sanottu bonusohjelma. Esit- valmistelija Anna Rosbach. Äänestämme tarkistus 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 21 puolesta, 21 22 identtisiä puolesta vastaan tyhjää. En nähnyt yhtään liberaalia kättä, mutta en tiedä mistä johtuu, mutta tarkistetaan koneellisesti. 21-22 äänestys alkaa. Abstimmung geschlossen. Ja päättyy. Ei ollut ollenkaan väärin tarkistaa. 27-26 hyväksytty. Sitten 23-25 identtisiä puolesta. Vastaan Täytyy myös tarkistaa koneellisesti 2325 äänestys alkaa. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. No sekään ei ollut väärin tarkistaa. 25-24 hyvä hyväksytty. 26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 vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 38 ja 40 raukeavat 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 10 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 9 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 11 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 12 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 13 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys tästä lausunnosta muutettuna. Äänestys alkaa. Abstimmung ist geschlossen. Ja päättyy 5401 tyhjä. Onnittelut valmistelijalle Anna Rosbachille yhteisen Itämeren tutkimusohjelmasta. No niin, hyvät kollegat, te olette todella upeata porukkaa. Luulenpa, että tai tässä ei tarvitse enää, enää jumppaselillekaan mennä, kun tällaista liikehdintää on, mutta meillä on vielä edessämme yksi äänestys ainakin. Valkoisesta kirjasta, ei kun ensin äänestys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 vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys tästä lausunnosta, jonka on laatinut Dacian Octavian Sharpu. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 51 puolesta yksi vastaan, yksi tyhjä, ei yhtään tyhjää. Onnittelut tässä tällä tiellä kohti energiatehokkaaseen kohti energiatehokasta ja vähähiilistä taloutta. Näin on otettu askel eteenpäin. Ja sitten olemme nyt siinä, missä meidän piti olla kello 15, mitä kohta 16. Nimittäin olemme nyt valkoisessa kirjassa, joka käsittelee ilmastonmuutoksen sopeutumista kohti eurooppalaista toimintakehystä. Kehystä. Esittelijä on Vittoria Prodi. Tässä meillä on kompromissitarkistuksia ja aloitamme äänestykset. Wer ist dafür? Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Zwanzig. Sitten tarkistus 20, siihen on suullinen tarkistus Bassa Baghoutilta. Puheenjohtajana haluaisin, että tähän tulisi myös metsäpolitiikka niin, että korostetaan mainstreamin merkitystä kaikkiin politiikkoihin, eu erityisesti yhteiseen maatalous- ja kalatalouspolitiikkaan, metsätalouspolitiikkaan ja kohesiopolitiikkaan ja otetaan huomioon luvat, rakennusluvat ja rakennusstandardit vaikutusarviointeihin. Amendment accept. Ja sulle tarkistus hyväksytään, joten voimme äänestää tarkistusta 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. No niin, hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 22 koneäänestys. Äänestys päättyy. 27 puolesta 25 vastaan hyväksytty. Siirrytään seuraavalle sivulle. Tarkastus 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 27 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Juri kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä toinen osa 30. Äänestys on päättynyt. Olihan tämä ihan selkeästi puolesta. 31 puolesta 21 vastaan. Sitten tarkistus 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 12. Ei kun 35. Pyydän anteeksi. 35 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja sitten Regi 12 puolesta vastaan. tyhjää ja hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kahdeksan kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan. Tyhjää. Luulen, että hyväksyttiin, mutta tarkistetaan varmuuden vuoksi. Yeah das war nicht zu Unrecht zu überprüfen, abgelehnt. Yeah, please. Yeah? Non ho la tessera, ma ho votato. Minulla ei ole tätä korttia, mutta äänestin kyllä. Yes, uh, muss, uh harmin paikka, mutta kyllä se vaan niin on, että kun meillä on koneäänestyskortti, on oltava, oltava mukana. Se on sääntö. Jatketaan. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Olen pahoillani parahin kollega mutta nimenhuutoäänestys on nimenhuutoäänestys. No niin, 48 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 49 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 50 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Reki 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta 47 puolesta vastaan ja hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 ja 65 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan toki koneellisesti. Äänestys on alkanut 64 ja 65. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Entäs sitten? kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68. Kuusikymmentäkahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. 68. Abstimmung geschlossen. Äänestys on päättynyt. No, aika ilmeistä, että puolesta oltiin hyväksytty. Wir machen bei 74 weiter. Jatketaan 74 eteenpäin. Nämä muut raukesivat 74 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 16 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91, eikö totta? Kyllä, puolesta. Vastaan. Tyhjä, hylätty. 92 puolesta. Vastaan. Hmm. Tarkistetaan varmuuden vuoksi. 92 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Oi, oi. <laughs> Aika selvähän tämä toki olikin. 11 puolesta 40 vastaan hylätty. 94 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. Niin. Sitten 98 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Niin. 100 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten seuraava sivu 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Reki 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 85 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 106 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 107 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 108 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Regi 7 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Sata viisitoista Richard Severiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta Sitten De Langekin on puolesta hienoa. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 120 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 116 puolesta. Vastaan ja hyväksytty. Sitten meillä on suullinen tarkistus kohtaan 21, äänet puolesta. Vasta, tyhjä hyväksytty. 121 puolesta. Vastaan. tyhjä hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 124 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyvä, hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 128 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan tämä 128 Äänestys päättyy. Mm, tämä oli hyväksytty sitten 129 puolesta. Vastaan. Tyhjä, Hylätty. 130 puolesta. Ja tarkistetaan 129 vielä koneäänestyksellä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. No niin, hyvä, että huomasitte. Nyt eivät enää kädet oikein jaksa nousta täällä. Ja nyt olemme siis siirtyneet 130 Teodoros Kylokaakikselta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kolmas osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 131 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksellä 134. Äänestys on päättynyt. 26 puolesta 28 vasta eli hylätty. Sitten 135 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Regi 18 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Regi 14 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Regi 14 siis tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. No selkeästi tämä hyväksyttiin äänin 31.23. Juuri kakkonen puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 puolesta Rouva Weisgerberg puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Regi 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa siis Regi 15. No tai no, koneäänestys siis 115. Regi 15 tulkikorjaa. Äänestys on päättynyt. No, hyväksyttiin selkeän äänin. Regi 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 138 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksyttä Vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Saattaa 51 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 153. Tarkistetaan 152 koneäänestyksellä. Äänestys on päättynyt. Niin, hylätty. Kyllähän minä nyt sen näin. Sehän nyt oli ihan ilmiselvää. Sitten 153 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 154 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 155 puolesta vastaan. Tarkistetaan 155. Äänestys on päättynyt. Huh. Tiukoille meni. Hylätty. Sitten 156 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 158 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 157 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 159 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Hyvä, 161 koneäänestys. Äänestys on päättynyt. 30 puolesta 23 vastaan hyväksytty. Ja missäs nyt mennään? missä mennään. 162 puolesta. Vastaan. Vaikea nyt nähdä. Katsotaanpa nyt vielä 162 puolesta. Hmm? Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 164 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Reiki 19 raukeaa 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt onkin suuri ilo saada kääntää sivuja eteenpäin aina tänne johon tuossa kappaleisiin asti, jotka ovat sivulla 16. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Ylätty. Kolme puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Neljä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Mutta tarkistetaan ihmeessä, jos niin toivotte. Siis koneäänestys tarkistus seitsemän. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Äänin 27-20. Päätös 8 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 10 puolesta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 ja näin. Juri B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri E puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Ja sitten viimeinen äänestys. Vittorio Brodi. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 49 puolesta kolme vastaan kaksi tyhjää. Sydämelliset onnittelut esittelijällemme. Todella tässä tärkeä kysymys valkoinen kirja ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Kiitos teille kaikille, olette tehneet aivan ennätyksellisen hienoa työtä tänään. Pääsimme aimoharppauksen eteenpäin näiden äänestysten suhteen, mutta eihän tämä tähän pääty, vaan nyt siirrytään esityslistalla eteenpäin. Ja Punkt nummer 17. Vuorossa on esityslistan kohta 17. Christopher Fjellnerin mietintö Reseptilääkkeitä koskeva yleisölle tiedottaminen. Mr. Chairman, if it's okay, I'll wait a couple of minutes until puheenjohtaja, jos sopii, odotan hetken aikaa, että ihmiset pääsevät täältä poistumaan. Kyllä, se on varmaankin paras tapa toimia. Come here. Go So, tomorrow morning. Bien. Alors, pour les courageux qui restent dans la salle. No ne sit, jotka vielä täällä ovat salissa, jatkamme nyt esityslistalla. Aiheena lääkkeitä koskeva tiedottaminen. Tässä muutetaan direktiiviä 2001-83. Jos Christopher Fjellner puhuu tässä vaiheessa. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Mielelläni aloitan tämän mietintöluonnokseni esittelyn aiheena potilaille kertominen lääkkeestä. Ensin pitää tunnustaa, että tässä on nyt ongelma. Nimittäin on liian paljon eroja, mitä tulee laadukkaaseen tiedonsaantiin kautta EUn, sitä ei voida hyväksyä, ja Tämä epätasa-arvo tiedonsaannissa on vaarassa aiheuttaa myös epätasa-arvoa terveydenhuoltoon. Erityisen totta tämä on mielestäni niiden kohdalla, jotka eivät puhu tai pikemminkin lue englantia, mutta ikävä kyllä paljon sitä tiedosta jota saatavilla on tai niistä ei saada kuitenkaan äidinkielellä, vaikka tarvetta olisi. Sitten pitää tunnustaa se seikka, että on paljon epäluotettavaa, valvomatonta, tarkistamatonta tietoa ainakin netissä. Ja meidän vastuumme on varmistaa, tehdä varmaksi se, että valvontaa, valvottua tarkistettua tietoa löytyy sieltäkin. Ja lopuksi pitää myöntää se seikka, että täytyy parantaa ihmisten lukutaitoa terveydellisissä kysymyksissä. Ja ihmisten pitää aktiivisen toimia. Tässä tiedottaminen on aivan ratkaisevassa roolissa, koska ilman informaatiota en usko, että voimme vahvistaa potilaiden valtaa. En usko, että komissio on vastuussa näistä kaikista, ei ainakaan kaikista ongelmista. Mutta tämä on tavallaan osa palapeliä ja tärkeä palanen tässä pelissä. Mutta komission ehdotusta täytyy huomattavalla tavalla vielä muuttaa ja ennen teillä on nyt 20 sivua muutoksia yritän käydä läpi ja keskittyä viiteen muutokseen, joita pidän kaikkein tärkeimpinä muutoksina. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että ehdotus, jonka saimme komissiosta, sitä puuttuu potilaan näkökulma. Sitä, sen fokusta täytyy muuttaa. Tämän takia olen muuttanut fokusta teollisuudesta potilaisiin. Alkuperäinen ehdotus puhui paljonkin teollisuuden oikeudesta jakaa tietoa, enkä ole tähän, tästä oikeastaan niinkään innostunut. Enemmän kiinnostaa potilaiden oikeus saada tietää. Tämän takia olen yrittänyt muuttaa. Aina kun puhutaan tiedon levittämisestä, että puhuttaisiin sitä, että tietoa olisi saatavissa ja sitten, että puhutaan oikeudesta antaa tietoa, puhutaan velvollisuudesta antaa tietoa. Ja erityisesti kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä. Ja tähän, tämä on velvollisuus minun mielestäni nimittäin ö, pakkauksien mm, tiedot. Me olemme käyneet näitä kysymyksiä läpi virastoissa kaikkialla Euroopassa ja mielestäni tämä on selkeä velvollisuus mille tahansa mark- markkinoille, että se valvoo tietoa, jota on suurella yleisöllä tarjolla ja saatavilla. Toiseksi en usko, että kukaan tässä salissa tänään, ei ainakaan jäsenistä kovinkaan monet, ehkä joku kuuntelija saattaa olla sellainen, mutta en usko, että kukaan meppi tänään haluaa, että mainostetaan reseptilääkkeitä. Amerikkalainen tilanne ei ole mikään roolimalli, itse asiassa se on esimerkki siitä, mitä emme halua saada – emmekä halua tähän suuntaan kulkea. Tämän takia olen yrittänyt vahvistaa olessa, olemassa olevaa kieltoa koskien mainontaa reseptilääkkeiden kohdalla. Olen yrittänyt tehdä eroa tällaisen push and pull informaation välillä ja kes- kieltäisin täysin tällainen tungetteleva tiedon, vain, jos potilaat aktiivisesti etsivät jotakin tietoa, sen pitäisi olla sallittua. Jos ihmiset eivät halua tietoa jostakin, niin silloin sitä ei sallia. Ja kun ajatellaan terveyslehtiä, tässä mainonta on kokonaan pois näistä lehdistä minun mietinnössäni. Tätä kautta en, tietoa ei tule tällaisten puskanavien kautta. TV, radio, lehdet, sanomalehdet eivät kanavoi tietoa reseptilääkkeistä. Vain pyydettyä tietoa pitäisi sallia. Myös haluan tarttua siihen seikkaan, että alkuperäisestä ehdotuksesta puuttuu potilaiden mukanaolo, saman terveyden ammattilaisten mukanaolo, läsnäolo. Siksi haluaisin, että nämä molemmat tahot olisivat mukana, kun täytäntöön pannaan direktiiviä. Toiseksi, kun kehitetään suuntaviivoja, koska suuntaviivat, suuntaviivoja pitäisi soveltaa. Tämä on erittäin tärkeä osa, kun pidetään kiinni mainontakielosta. Siis minkälaista tietoa ei saa muuttaa tavallaan mainonnaksi. Ja siksi olen yrittänyt saada potilaat ja terveydenalan ammattilaiset mukaan kehittelemään näitä suuntaviivoja. Tämä on ratkaisevan tärkeää, koska heidän juuri pitäisi hyötyä ehdotuksesta, siksi heidän pitää olla mukana ehdotuksen laadinnassa. Jos on joku asia, joka oikeastaan ei, ole, tai ei löydä tästä ehdotuksesta, josta ei ole mitään mainintaa, mutta jota minä itse pidän tärkeänä, niin se, että jollakin tavalla otettaisiin käyttöön tällainen valvontarakenne, johon liittyy sanktioita, valitusmahdollisuus ja näin pottilaat ja ammattilaiset voisivat olla mukana tässä valvontarakenteessa. Voitaisiin ottaa vastaan valituksia ja valvottaisiin sitä, että kuka tahansa, joka ei noudata sääntöjä, saa sen sanktion, joka tästä ansaitsee. Saatamme ehkä palata tähän asiaan vielä, jos löydän sopivan mallin tai rakenteen, mutta tätä ei tällä hetkellä ehdotuksessa ole, mutta olen kyllä aika paljonkin tätä miettinyt, jotta löytyisi tällainen valitusrakenne saataisiin sellainen aikaan. Tiedän, että muilla alueilla, monissakin jäsenvaltioissa, vaikka Saksassa tällainen on koskien mainontaa, jos joku näkee jotakin sellaista, joka on väärää tai outoa, voi tehdä tästä valituksen, että tämä saattaisi sopia tähänkin alueeseen, mitä tulee tiedonantamiseen. Neljäs kommenttini. Yritin selventää direktiivin sovellusalaa, koska uskon, että tällä hetkellä on erilaisia tuomioistuin päätöksiä EU-ssa, jossa on yritetty soveltaa hetkistä asetusta. Enkä usko, että haluaisimme näin toimittavan. Esimerkiksi journalisteja ja lehtimiehiä on pidetty ovat joutuneet soveltamaan direktiiviä. On tärkeää todeta, että mitä haluamme tässä säännellä on lääketeollisuus ja mitä, ja mitä ne voivat sanoa ja tehdä. Journalistit, potilasjärjestöt, yksityishenkilöt, heidän pitäisi vapaasti voida ilmaista henkilökohtaisia näkemyksiään lääkkeistä. Mielestäni tämä on tärkeä rooli, joka potilasjärjestöillä ja muilla on. Siksi Selvästi olen todennut, että tämä asetus ei koske näitä tahoja. On tärkeää kuitenkin panna merkille, niin kuin olen tehnytkin, että tietenkään silloin ei ole näin, jos he käyttäytyvät teollisuuden puolesta tai sen etujen mukaisesti jos, jollakin tavalla, jos ne toimivat tavalla, joka on riippumatonta, niin silloin ne voivat ilmaista näkemyksiä. Ja tämä on mielestäni tärkeää. Tässä on minun mielestäni kysymys ilmaisunvapaudesta. Ja lopuksi vielä korostan kaikkein tärkeintä kanavaa, joka on tietenkin reseptilääkäri. Mikä tahansa muu tietokanava, sen pitäisi olla tällainen täydentävä kanava, ja kaikki pitäisi perustaa tälle lääkäri Mielestäni meidän pitää muistaa se seikka, että tarvitaan täydennystä. Keski määräinen aika lääkärillä on 5-7 minuuttia lääkärillä ja monta kertaa tässä tilanteessa ei ehkä pysty ottamaan vastaan kaikkia tietoa, jota tarvitsee. Sitten hukataan näitä pakkauksista löytyviä ohjeita. Kaikkein yleisin syy, miksi näin käy, on, että ihmiset eivät saa sitä enää takaisin tänne laatikkoon ujutettua, joten se sitten jotenkin johkautuu muualle, heitetään pois. Siksi on erittäin tärkeää saada näitä täydentäviä tietoja. Uh, that would be what I would focus and mention as my Nämä olivat todellakin viisi kaikkein tärkeintä kohtaa, joihin olen keskittynyt mietinnössäni. Ymmärrän kyllä ja haluaisin ottaa esille sen, että jotkut kollegat, ainakin pari, ovat kysyneet, eikö kannattaisi lykätä tätä asiaa viitataan siihen, että herra Dalin kuuleminen tulee jatkossa. Minä voimakkaasti olisin tästä nyt eri mieltä. Ensinnäkin, koska meidän tehtävämme on tätä asiaa käsitellä ja tarkistaa, ja jos komissio päättäisi ja haluaisi ehdotustaan muuttaa ja tarkistaa, en halua, että tästä muutetaan vain sen pohjalta, mitä neuvosto on asiasta sanonut. Neuvosto on käsitellyt aihetta ja esitellyt johtopäätöksensä asiasta. Siksi mielestäni on tärkeää, että mekin saamme oman äänemme kuuluville. Jos siis uusia ehdotuksia komissio tulisi, niin silloin meidän täytyy esittää oma näkemyksemme. Haluan vain tehdä tämän selväksi, jos haluatte perustelua. Ja sitten vielä tärkeänä asiana haluaisin tarttua tähän tilaisuuteen tietysti kiittäen ihmisiä, jotka ovat auttaneet tässä minun sihteeristä tietenkin ja loistavaa avustajaani. Ja lopuksi vielä haluaisin kiittää kaikkia sitkeitä äh, potilasjärjestöjä, jotka ovat antaneet oman panoksensa. Olen saanut paljon ajattelun että kokouksista heidän kanssaan ja toivottavasti tekin pidätte tätä tietoa relevanttina. Nyt sitten odotan mielenkiinnolla yhteistyötä teidän kanssanne. Haluaisin vain kertoa teille, että missään kohdassa ei ole mitään sellaista, josta en voisi neuvotella tai luopua. Mielelläni kuuntelen teiltä neuvoja ja otan mukaan niin paljon kuin vain mahdollista. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijä tästä hyvästä mietintöluonnoksesta. Nyt annan puheenvuoron herra Perlolle. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Varjoesittelemme herra Bruno on nyt poissa. Joka tapauksessa herra varjoesittelijämme kannat haluaisin tässä nyt hänen puolestaan esittää. Valiokunnassahan on keskusteltu lääkevalvonnasta ja lääkeväärennyksistä. Ja kyse on erittäin tärkeästä alasta koko Euroopan unionille ja sen jäsenvaltioille ihan taloudellisestikin. Ja kyse on myös tärkeästä innovaatio- ja kehitysalasta. Kuitenkin, kun nyt katsotaan tämän päivän mietintöä, ei saa unohtaa sitä, että kaikkein tärkeintä on kansalaisten terveyden ja turvallisuuden suojeleminen. Ja aivan epäilemättä tilanne on muuttunut hyvin voimakkaasti viime vuosina ja siksi meidän tuleekin nyt uuden aikaista omia menettelytapojamme, jotta voimme vastata näihin uusiin, uusiin haasteisiin ja myös tulevaisuuden haasteisiin. Jotkut jäsenet ovat ehkä hieman epäileväisiä sen suhteen, että tässä tekstissä on tiettyjä puutteita. Kun nyt katsotaan viime vuosien tilannetta, valtioiden asioiden, asioihin puuttumattomuus on aiheuttanut ongelmia ja komission olisi tullut tähän puuttua ja tehdä sitten ehdotuksia, ehdotuksia joita nyt käsittelemme. Joten kun katsotaan tätä säännöstöä ja yleisölle tiedottamista suoraan näistä lääkkeistä, haluaisin todeta, että emme ole esittelijän kanssa samaa mieltä. Ja tämän lisäksi olemme sitä mieltä, että mitään sosiaalista tarvetta ei ole, ei potilaiden eikä ammattiharjoittajien eikä muidenkaan tahojen taholta tällaisen lisäsääntelyn ja kokemus ja meidän kantamme on se, että vaikka kansalaiset, äh, kansalaisilla on saatavilla hyvin paljon tietoa, ei se välttämättä merkitse sitä, että äh, tämä tieto menee perille tai että sen, se kaikki pitäisi levittää kaikkialle. Epävarmuus, jota saattaisi äh, syntyä myös lääkärien parissa tai piirissä, eh, niin tämähän nyt on tietenkin kysymys, että vastuun kantavat ennen kaikkea lääkärit, jotka näitä reseptilääkkeitä määräävät, eikä kukaan muu. Ja kun puhutaan potilaille tiedottamisesta, niin me katsomme, että olisi vakava virhe lähteä tälle ehdotetulle tielle. Ja lisäksi tämä, nämä kustannukset ja valtioille olisivat todella huomattavia vastaavat, eikä tästä tulisi mitään hyötyä ei terveydensuojelulle eikä myöskään markkinoille. Katsomme, että tämä työ, koko tämä lääkepaketti, josta on puhuttu, on hyvin tärkeää työtä ja saavutukset ovat merkittäviä ja me voimme sääntelyn kautta saada aikaan hyvin monia myönteisiä asioita, mutta tämä komission ehdotus yleisölle tiedottamisesta ei mielestämme sisällä niitä seikkoja, jotka tekisivät direktiivistä hyvän ja toimivan. Joten yksinkertaisesti voitaisiin tekstin luettuamme todeta, että tämän direktiivin muuttaminen maksaa enemmän kuin uuden direktiivin laatiminen aivan alusta alkaen. Katsomme, että tämä direktiivi ei osu maaliin. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitoksia. Sitten herra Satsimakakis. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitän kollega Fjellneriä lämpimästi. Mehän olemme keskustelleet tästä aiheesta pitkään. Ja hän on juuri sen, mikä oli vastaus oikeastaan äskeisen kollegan puheeseen. Hän sanoi, että kaikki pitäisi palauttaa takaisin, mutta parahin kollega, se on juuri meidän tehtävämme, että komission aloitteiden estäminen. Me Eihän voida kaikkea palauttaa, vaan meidän täytyy muuttaa sitä ratkaisut. Ja Fjellner mainitsi ne ratkaisut asiat, jotka voidaan muuttaa, jotka täytyy muuttaa, jotta saadaan sitä niin hyväksyttävä, että teidänkin ryhmäni voisi hyväksyä. Minusta tämä ei ole sovelias ehdotus. Tämän, tämän tämä rajoitusaine on tässä siitä, koska on ollut paljon väärinkäsityksiä ja tämä rajoitusaine täytyy ottaa pois. Olette oikeassa että äh, nämä herkät nämä äh, herkät, tämä äh, herkkä oikeat informaatiot täytyy jättää niiden käsi, jotka ovat siihen soveliaita. Mutta juuri näin toimii Christopher Fjellner omassa mietinnössään. Siksi uskonkin, että meidän täytyy lopultakin päästä uuteen tilanteeseen. Meillä on kuitenkin täysivaltainen potilas, joka ei jo voi odottaa tai joudu odottamaan pelkästään sitä 5-7 minuuttia, josta Fjellner puhui, vaan että joka itse pystyy arvioimaan ja lisääntyvässä määrin hän pystyy käyttämään myös sertifioitua informaatiota, koska se on ratkaiseva, se ratkaiseva asia, jonka parlamentti voi tuoda tähän mukaan. Tämä on tällainen ex ante valvonta ja sellainen tarkastus, jota, joita pätevät tahot esivaltiossa tekevät, mutta jossa myös laajennetaan potilaan mahdollisuuksia saada omaa informaatiota. Olen kuullut, että eräät kollegat, erityisesti vihreät, haluavat siitä äänestystä, te haluatte palauttaa sen äh, uuteen käsittelyyn. Me olen samaa mieltä kollegakomissari Dolin kanssa, joka on sanonut, että olen nyt saanut neuvostolta ää, äh, äh, mielipiteen pöydälle. Nyt haluaisin saada parlamentin mielipiteen. Ja me olemme kuitenkin riittävän vahvoja ja luovia, jotta me saamme oman mielipiteemme paperille. Esit, olen itse esittelijä, mutta myös liberaalien varjoesittelijä täällä. Haluaisin puuttua vain muutamaan kohteen. Se, mitä olemme saaneet aikaan, on periaatteessa että saadaan tällainen lisälappu plus. Tämä Fjölnerin ehdotus on hyväksyttävissä meidän puolelta. Me antaa mahdollisuuden siihen, että ensinnäkin tämä lappu, joka on lääkkeen mukana, että se saatetaan ymmärrettävälle kielelle, että patella sen ymmärtää. Ja tämä pap- lappu standardisoidaan ymmärrettävälle kielelle, kaikille kielille, ja saadaan internetin kotisivu, internetin luettaviksi. Ja tämä on oikeastaan se, mitä periaatteessa esittää. Ja tällaisena aikakautta, jolloin ihmiset matkustavat maasta toiseen, jolloin kaikkia lappuja ei haluta kuljettaa mukana, tätä voidaan odottaa, että saadaan, pystytään ex ante sertifioitua tietoa, jota sitä saadaan käyttöön. Ja tästähän tässä on kysymys. Kyllä, on ollut puhuttu siitä, että mitä kanavia käytetään. No, kun ajatellaan niin sanottuja terveysjulkaisuja, ne täytyy jättää mukaan. Nekin voidaan ottaa pois. Siksi en oikein ymmärrä, miksi te, herra kollega, puhutte siitä, että tämä koko juttu pitäisi palauttaa. Ratkaisevaa on se, että se pysyy mainoksettomana, koska monet ihmiset ovat tehneet vuositolkulla töitä sen eteen, että saataisiin mainoksettomuutta. Siis ei mainontaa. Ei saa, reseptilääkkeistä ei saa käyttää, ei saa käyttää mainontaa on maita, kuten Ruotsi, jossa tämä on perustuslaillisesti ei ole mahdollista, mutta vielä missä on mahdollista, niin, niin viranomaisilla on mahdollisuus myös puuttua pienimpäänkin mainonnan epäilyyn. Minusta tämä nykyinen keskustelu ja nykytilanne ei ole enää ajanmukainen. Meidän pitäisi kansalaisten ja eurooppalaisten kannalta tärkeät asiat ottaa vakavasti, siis terveysasiat ottaa vakavasti. Ja heille täytyy myöntää lisää täysivaltaisuutta. Ei saa unohtaa sitä, että jonkun täytyy kuitenkin tehdä tämä sertifiointi näistä keskitysti hyväksytyille reseptilääkkeille. Siinä puhutaan kuitenkin 400 reseptilääkkeestä ja toimipaikka on Lontoossa, joka on tavallaan EU-viranomainen ja siihen tarvitaan rahaa se meidän täytyy myös budjettivallan käyttäjänä nähdä. Me emme voi vaatia hallinnolta lisää työtä, eikä samalla äh, kuitenkaan lisätä varoja. Tämä on se looginen johtopäätös vielä kerran. Uskon äh, siihen, että professori äh, Dali ei vedä ehdotustaan takaisin, vaan että ottaa myös huomioon kaikki meidän ehdotuksemme. Ja kiitän vielä kollega Fjellneriä tästä tunnellista työstä. Kiitoksia. Merci, Jorgo. Satu. Kiitoksia, Jorgo. Äh, well, um... Kiitoksia, puheenjohtaja. No itse asiassa haluaisin kommentoida tätä menettelytapakysymystä. Siis jos käymme läpi koko lainsäädäntöprosessin parlamentissa vaiko ei, koska komission sen Dalli, kun häntä kuultiin tässä valiokunnassa, hän sitoutui uudelleen arvioimaan tätä ehdotusta. Ja koska komission edustaja on läsnä, haluaisinkin kysyä häneltä, aikooko komissio uudelleen laatia tämän ehdotuksensa vaiko ei. Sitten vastauksen jälkeen haluaisin vielä jatkaa itse. Or is the commission... Pystyykö komissio vastaamaan tähän kysymykseen? C'est pas tout à fait l'usage, mais euh, si la Ei ihan yleensä tämä toiminta, mutta jos komissio haluaa tässä vaiheessa vastata, niin siis pelkästään tähän kysymykseen, koska jatkossa palataan näihin muihin asioihin. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitos siitä, että saamme nyt tilaisuuden vastata tähän kysymykseen. Komission jäsen Dalihan toden totta kuulemistilaisuudessa tässä valiokunnassa totesi, että hän haluaisi tehdä ehdotukseen muutoksia ja että tämä ehdotuksen potilasulottuvuus saisi vahvistusta. Tätä hän toivoisi. Mutta olisi väärin ymmärtää, jos tämä nyt nähtäisiin lupauksena siitä, että komissio nyt tulee esittämään muutetun ehdoksen ja että komissio nyt keskeyttäisi tai haluaisi keskeyttää toimielinten toimen tämän asian suhteen. Komission jäsenellä on tarkoitus ja aikomus nyt vastaanottaa sitten tämän valiokunnan mietintö ja toimia sen jälkeen. Olisi väärin ymmärtää, jos häntä tulkittaisiin niin, että hän nyt aikoo keskeyttää tämän institutionaalisen toiminnan. Tähän komission jäsen ei pyri. Toivon, että tämä vastaa kysymykseenne. Merci, Madame Assis, si vous poursuivre. Kiitoksia. Starohasi. Ähm. Kiitoksia kovasti tästä selvennyksestä. Joka tapauksessa komissari Dali sanoi, että hän varmistaa sen, että potilasnäkökanta näkyy paremmin tässä ehdotuksessa. Sitten keskustelemme teidän kanssanne parlamentin komission kesken asiasta. Joten parlamentti kohdassa 53 tai säännöissä 53 sanotaan, että jos komissio kertoo parlamentille tai jos vastuuvaliokunta tulee muuten tietoiseksi siitä, että komissio aikoo muuttaa omaa ehdotustaan, vastuuvaliokunta lykkää asian käsittelyä, kunnes on saanut uuden, uuden ehdotuksen tai muutosesitykset komissiolta. Tämä on meille paljonkin työtä, jos meidän me käymme läpi koko lainsäädäntöehdotuksen kun samalla tiedämme, että uudenlaistakin ajattelua komissiossa asiasta on ja tiedämme, että tämä asia on täysin jumittunut neuvostoon. On muitakin keinoja valiokunnalle ja parlamentille toimia ja antaa näkemyksemme komissiolle. Me voimme laatia myös ei-lainsäädännöllisen mietinnön, joka on prosessina paljon helpompi. Jos koko lainsäädäntöprosessi otetaan käyttöön, silloin lopputuloksen saattaa olla se, että on paljon neuvotteluita asioista, jotka sitten vaan yhtäkkiä häviävät, haihtuvat savuna ilman. Ja näin ehdotukseni on seuraava. Nimittäin koordinaattorit tarkastelisivat tätä sääntöä 53 työjärjestyksessä ja etsivät vaihtoehtoja, miten voidaan antaa valiokunnan ja parlamentin näkemykset eteenpäin komissiolle ennen kuin saamme ehdotuksen, joka edustaa uutta ajattelua uuden komissaarin ja uuden komission kohdalla. Well, so, so to, to... Joten vielä selvennykseksi ehdotuksena on se, että emme päätä aikarajasta ta- tarkistukselle. Peter Liese. Peter Liese. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritänpä rakentaa sillan sen osalta, mitä kolme edeltäjää ovat puhuneet Chatsimarkaakis yhtäältä Lampirillo seassa tuhassi toisella puolella. Ja esitän Fielderille esittelijällä kiitoksen, koska pitkälti mitä tähän siltaan tarvitaan, niin hän on kuitenkin luonut tälle, äh, tälle sillalle jo riittävästi aika paljon vakautta omassa mietinnössään. Täytyy kuitenkin sanoa selvästi, että komission ehdotus, niin kuin se nyt on äh, laadittu ilman Christoph Fjellnerin tarkistuksia. Se on todellakin huono. Jokainen, joka on kritisoinut tätä komission ehdotusta, saa minun tukeni, eh, jonka mukaan tämä komission ehdotus, sitä ei voi tällaisena hyväksyä. Mutta taas toisaalta tämä on valtava mahdollisuus meille, valiokunnallemme ja parlamentillemme nyt jos ja kun komissaari sanoo, että minä olen samaa mieltä tästä kritiikistä, minäkin olen sitä mieltä, että tämä ehdotus ei ole hyvä. Ja haluaisin teidän kanssanne yhdessä, <clears throat> teidän valiokuntanne ja parlamenttinne kanssa äh, rakentaa tämän äh, äh, ehdotuksen sellaiseen asuun, että potilaatkin ovat keskipisteessä eikä niinkään teollisuuden edut. Ja tämä on mielestäni hyvin tärkeä kohta. Meillä on valtava mahdollisuus ja siitä tilaisuudesta pitäisi ottaa vaari. vaarin. Meidän täytyy nähdä vaivaa, meidän täytyy ottaa menettely vakavasti, mutta tämä vaatii meiltä, että me yritämme saada laajan konsensuksen aikaan. Ja siksi on hyvä, että Christopher Hilner sanoi, että ei ole sellaista tarkistusta, joka olisi pyhää, vaan että kaikista voidaan neuvotella jos me onnistumme siinä, että saisimme laajan enemmistön valiokunnassa ja työ, täysistunnossa taaksemme, niin se, mitä sa, siitä saadaan tavallaan marssisuunta kaikille toimielimille. Silloin olen varma, että komissaari Dali tulee sitten esittämään äh, muutetun ehdotuksessa. Hän on muutenkin aina ensimmäisen käsittelyn jälkeen ne, jotka ovat olleet pitempään mukana, tietävät, että äh, komissaari sanoo, että, että on eräitä tarkistuksia, jotka parantavat tätä hyvää komission ehdotusta ja muut täytyy valitettavasti hylätä. Tämähän on oikeastaan se tava, tavallinen prosedyyri, ja olen vakuuttunut siitä, että jos me jotakin hyväksymme laajalla enemmistöllä, niin Dali ei voi sanoa niin, että ehdotus on muutenkin jo hyvä, että sitä voidaan parantaa, vaan että tämä ehdotus saadaan vasta parlamentin tarkistusten myötä hyväksi. Ja tämä on se menettely, joka, johon meidän pitäisi lähteä mukaan. Totta kai meidän pitää keskustella siitä. Me olemme varmastikin myös, tarvitsee myös juridista neuvoa, mutta poliittisesti meidän täytyy, me, meidän täytyy ottaa tästä tilaisu- käyttää tätä tilaisuudesta hyväksemme, jotta päästäisiin Euroopan unionissa oikeaan suuntaan tässäkin asiassa. Nyt itse mietintöluonnoksesta vielä kerran kiitokset Kristof Fjellnerille. Hän on ottanut esille monia asioita, jotka ovat välttämättömiä ja jotka parantavat tätä huonoa komission ehdotusta potilas on etusijalla, eikä ole kyse siitä, mitä teollisuus saa, jos, sen halua, jos se haluaisi, vaan että, että puhutaan tiedon käytettävyydestä, että tällainen, kun potilas haluaa, niin hän saa, saa sitä tietoa, mutta sitä, äh, sen tiedonsaantia ei estetä. Tämä on ollut joskus printtimediassa ongelmana, koska ei voi kuvitella, että miksi jokin lääkealan yritys saa, voi vuokrata, liisata sivun lehdestä ja, ja, ja julkistaa omaa tietoa. On paljon keltaista lehdistöä, jossa on terveyden, omistettuja sivuja. Miksi jonkin tällainen yritys voi siis vuokrata tällaisen sivun, ellei sillä ole myyntiintressejä? Siksi Tämä on minusta jo mainontaa, jota komissaari Verhoiken ehdotti, ja äh, Fjellner ottaa sen pois, ja äh, Shachimarkakis tukee tätä. Tämä on jo askel eteenpäin, suuri askel eteenpäin. Minusta on myös kiita, kiistatonta ja kiistatonta, kiistattomana pitää pysyä, että esimerkiksi jos näissä äh, lapuissa, jotka ovat käytettävissä internetissä kaikilla kielillä ilman rajoituksia, on edelleenkin tilanteita, kun minä potilaana Minulla on, haluaisin lapun tästä lääkkeestä jollakin muulla kielellä kuin viralli, vaan virallisella kielellä. Ja se on ongelma, kun ollaan matkoilla. Se on ongelma myös vähemmistökielten kohdalla kollega Etelä-Tirosta sanoi, että etelätirolaiset potilaat, jotka puhuvat saksaa, niin on mahdoton, mahdottoman vaikea saada saksankielistä informaatiota. ei sitä voida helpottaa, että saataisiin ilman rajoituksia tämä tieto käytettäväksi Tämä on tärkeä kohta. Meidän tehtävämme myös on parantaa tätä Äh, äh, lääkkeen äh, tietoa, että se teksti on ymmärrettävämpää. Tästä on mietinnössä sanottukin jotain. Myös Linda McAvanin mietinnössä on puhuttu tästä lääketurvatoiminta-asiasta. Ja totta kai tämä lääkepakkauksen tiedon pitäisi olla oikein. Ja Linda McAvanin mietintö, josta puhut, puhuttiin myös, niin se pitäisi ottaa myös esille. On yksi vaikea kysymys, ja tästä meidän täytyy löytää, tästä meidän täytyy löytää sopu, vaikka se ei ole helppoa. Millä tavalla suhtaudumme internettiin? Minusta paras ratkaisu olisi, jos, jos sielläkin olisi vain etukäteen hyväksyttyä tietoa, joka olisi siellä käytettävissä. On yksittäisiä maita, joissa on perustuslaillisia epäilyjä tai kysymysmerkkejä. Tämä on myös minun maassani keskustelussa ollut esillä, mutta ei niin kovasti kuin Ruotsissa. Olen tällä hetkellä vielä sillä kannalla, että en ole juristi, mutta olen oppinut, että niin kuin Mikolakisikin mietistä, kun kysytään kolmelta juristilta mielipiteettä, se tulee kolme erilaista mielipiteitä. Joskus kolmelta juristilta saadaan neljä mielipidettä. Olen varma, että juridisesti tämä voitaisiin nähdä myös toisella tavalla. Minulla äh, tällä juristisena, juridisena maallikkona en ymmärrä, että, onko, että miten oikeudellisesti on mahdollista saada etukäteen selvitettyä tällaista lääkeaineen tietoa. Nyt meillä on ainakin monissa maissa on kielto, ja tämän kiellon höllentäminen ei se ei voi rikkoa tiedonvapautta, koska se on enemmän, sillä on enemmän tietoa. Just. Ja tässä lääkäinen lapussa on, puhutaan välttämättömästä informaation selvittämisestä, e, koska väärä informaatio saattaa aiheuttaa vahinkoa. Siksi meidän pitäisi tarkkaan selvittää tämä asia. Minusta etukäteen hyväksytty tieto, silloin ollaan niin kuin tavallaan varmalla pohjalla. Jos se sitten jälkikäteen valvotaan, minä saan vatsakipuja, vatsavaivoja. Ja voisin kuvitella, että, että sitä voidaan silti manipuloida. Ruotsissa homma tuntuu toimivan hyvin. Voisin kuvitella, että 27 maassa se ei toimi välttämättä niin hyvin. Olen kuullut, olen saanut niin monia vastakkaisia kokemuksia, että kuitenkin saattaa tulla väärää informaatiota ja tästä, tätä haluaisin vielä viilata muilta osin. Tämä on hyvä pohja ja olisin iloinen, jos me yhteisesti mahdollisimman laajalla pohjalla saisimme aikaan sovun. Kiitoksia. Si, Peter. Kiitoksia, Peter. Sitten, komissio haluaa lisätä jotakin. Olkaa hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ihan lyhyesti lisäisin vielä aiempaan me sen verran, että olemme iloisia siitä, että Herra Fjellner tämän ongelman esittelyn tai kysymyksen asettelun on sellaisenaan hyväksynyt, joten kyllä tämä osoittaa, että lähtökohtamme on yhteinen. Ja ö, uusi komission sen Dali Ja varmasti hänen kanssaan saadaan aikaan erittäin mielenkiintoinen keskustelu kun tämä asia on lanseerattu uudelleen. Ja tässä on jo tänään kuultu hyvin kiinnostavia ajatuksia koko joukko, joten komissio suhtautuu erittäin myönteisesti asian käsittelyyn jatkossa. En nyt halua kommentoida näitä yksityiskohtia tässä vaiheessa. Kiitos. Merci. Euh, Madame Anja Kiitoksia Rova Weisgerber. Kiitos. Ehkäpä lisäisin äh, tai sanoisin jotakin minäkin pidän tätä tärkeänä aiheena. Haluaisin todella kehua tässä esittelijää. Mielestäni hänen äh, lähtökohtansa ovat aivan erinomaiset ja uskon, että tästä tulee hyvä ja tasapainoinen mietintö. Jo pitkään olemme keskustelleet potilaille tiedottamisesta ja minulla on sellainen vaikutelma ja olen myös iloinen siitä, että kun monet osapuolet ihan periaatteesta vastustivat komission ehdotusta, niin nyt he ovat kääntymässä pikemminkin ähm, rakentavan keskustelun kannalle. Nyt meillä on komission ehdotus haluamme tietoisesti parantaa potilaille tiedottamista ja haluamme, että potilaat ihan niin kuin kuluttajatkin tiedostavat, potilaat niin kuin tiedostavat kuluttajat saavat tietoa ja siksi näin tässä hyvin monia mahdollisuuksia. Jos me toimimme hyvin ja tietenkin kyse ei saa olla pakottavasta tiedosta, vaan siitä, että tiedonsaantiin on mahdollisuus, jos sitä haluaa. Ja tähän tarvitaan painettua tiedotusta ja on tärkeää, että nämä tiedot tarkistetaan etukäteen ennalta ja on muitakin tekijöitä, jotka täytyy ottaa huomioon. Esimerkiksi se, että potilaan on tässä oltava lähtökohtana, eikä teollisuuden, eikä kyseessä saa olla mainonta, vaan todella potilaille tiedottaminen. Niin sitten tästä ehdotuksesta voi tulla vain myönteinen potilaita ajatellen. Kun itse olen lääkärillä ja saan tietoa, usein on niin, että lääkäri on hyvin kiireinen ja että minä haluaisin tietoa joko lääkäri vierailun jälkeen tai ehkä jo sitä ennenkin. Mutta esimerkiksi netistä löydettävä tieto usein on valvomatonta ja aika huonolaatuista. Ja kun sitten kuulen, että neuvosto on sitä mieltä, että ei tässä nyt tarvita mitään säänneltyä tietoa, koska netti on täynnä tietoa, niin minä kyllä sanon, että ei. Netissä oleva tieto on pitkälti huonoa tietoa. Ja lääkärillä menee usein jo 10 minuuttia potilasajasta siihen, että he joutuvat korjaamaan potilaiden vääriä käsityksiä, jotka nämä ovat hankkineet netistä. Ja ö, kyllä lääkärilläkin pitäisi olla mahdollisuus ö, luotettavaan tiedonlähteeseen, jonka lähteille he voivat potilaat ohjata. Ja on tärkeää, että myös teollisuus on mukana tässä tiedottamisessa ja tämän lisäksi pidän tärkeänä ja tulenkin tämän ajatukseni esittämään esittelijälle ja hän on jo luvannut kuunnella minua tässä, niin minä olen sen kannalla, että meillä olisi tällainen yleinen nettisivusta, jossa on tietoa lääkkeistä tai ehkäpä tietoa sairauksista. Eli ei niin, että tietoa voi saada ainoastaan lääkefirman sivuilta, vaan että potilas voi katsoa nettisivulta esimerkiksi, mitä mahdollisuuksia on vaikkapa korkean verenpaineen hoitamiseen ja minkälaisia eri lääkkeitä tätä varten on, kuten esimerkiksi beta-salpaajat tai muut lääkkeet. Ja sitten toivoisin myös, että Euroopan parlamentti voimakkaasti välittäisi toivomuksensa jäsenvaltioille, että jäsenvaltiot keskeisesti tätä tietoa keräisivät ja toimittaisivat. Olisi hienoa, jos voisimme käydä ehdotuksen tiimoilta rakentavaa keskustelua, johon kaikki poliittiset ryhmät osallistuisivat. Kiitos. Il n'y a plus de demande de parole. Nyt kukaan enää pyydä puheenvuoroa. Hyvät kollegat, varmastikin olemme samaa mieltä tavoitteesta. Siis tämä luonnos ei sovi meille. Me täällä itse käymme keskustelua, mikä on paras tapa edetä, jotta tulemme kuulluksi ja voimme tehdä rakentavassa hengessä työtä komission kanssa. Tänään meitä on täällä varsin vähän paikalla enää mm, Mielestäni minun, meidän on vaikea nyt täällä meidän kesken tätä päättää, joten ehdotan, että lykkäämme kysymyksen koordinaattorin kokoukseen ja sitten jos he haluavat, niin sitten palataan tähän kysymykseen kymmeneltä ja jatketaan sitten työtä, niin kuin ovat ehdottaneet, siis tavallaan varjoesittelijät ja esittelijä yrittävät löytää tällaisen vahvan kannan tai sitten lykätään asia myöhemmäksi vaiheeksi. Koordinaattorit mielestäni päättävät tästä ja sitten me yhdessä päätämme, sopiiko tämä teille. Olkaa hyvä. Thank you very much, much uh, Mrs. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä täytyy sanoa, että olen aika hieman hämmästynyt koska, tai yllättynyt, koska minulla on puhelin. Minä en kovasti oikein pidä, minä en oikein pidä siitä, kun, kun tällaiset, tällaiset mielenkiintoiset asiat tulevat tällaiset venettelytapajutuiksi. Ja niin kuin näyttää käyvän silloin tällöin. En nyt oikein tiedä, on nähnyt äh, erilaisia käsityksiä, kuullut erilaisia käsityksiä demareilta ja vihreiltä, mutta minusta äh, sosialistiryhmän käsit- äh, näkemys oli uutta tietoa minulle. Ja olen pahoillani kuullessani, että he haluavat hylätä tämän. Olisin odottanut tätä ehkä neuvostolta Espanjan puheenjohtajakaudella, mutta en sosialistiryhmältä sen suhteessa siihen, mitä on aikaisemmin puhuttu. Täytyy muistaa, että me Euroopan parlamentissa olemme vaatineet ehdotusta tähän suuntaan tällä saralla suurin piirtein kahdeksan vuoden ajan. Ja kommentoisin vielä sitä, mitä kollegat ovat sanoneet. Totta kai joku, ehkä kollegani mainitsi, että terveys- terveydenalan ammattilaiset on se ratkaisu. Totta kai. He ovat avainasemassa, olen sanonutkin tämän mietinnössäni ääneen, mutta minusta yksi ei voi vaatia, että, että, että englannin potilaita ei kuultaisi. Englanniksi on hyvä ilmaisu, että, että piirakan todistusvoima on sen syömisessä. Meillä on miljoonia eurooppalaisia potilaita etsimässä netistä päivittäin ja saavat epävarmaa, epä, turvatonta ja valvomatonta tietoa. Me tiedämme, että tämä on fakta. Siksi meidän velvollisuutemme on tehdä jotakin tässä asiassa. Tämä on yksi syy, minkä takia me olemme vaatineet jotakin tämän tyyppistä. Ja tästä pitkistä keskustelusta potilasjärjestöjen kanssa äh, en ole kuullut, että äh, ei ole mikään on, ei ole olemassa yhtä potilasta, on erilaisia potilaita, kun puhumme erilaisista potilaita. Ja esimerkiksi minulla on astma. Ja minä pystyn kyllä käsittelemään tiettyä ää, tietoa, sitä taudistietoa, joka on ollut minulla monia vuosia. On ää, potilaita, jotka ovat tulleet ää, asiantuntijoiksi omassa taudissaan. Ää, kerroin, kerroin teille tarinan, olin tällä parlamentin lääke, lääkeasemalla ja, ja pyysin uutta astmalääkettä ja näytin minun inhalaattorini ja kysyin, voisinko saada reseptin samantyyppisen täällä ja äh, sitten äh, ikkunasta näin. Että hän, äh, lääkäri meni selvästi kiinteistökunnan nettiin ja googlasi sitten oman, googlasi sitten tämän lääkkeen. Minusta meidän täytyy muistaa, että silloin kun me aloitimme tämän, tämä ei ole ratkaisu kaikkiin potilas, potilasten kysy, potilaiden kysymyksiin. Kaikki tietävät se on ruotsiksi tämän haaste kun teen tämän ruotsiksi. Se, joka kuuseen kurkottaa katajaa kapsahtaa. Joo niin, että täytyy muistaa keskittyä tärkeimpään. Tämä on yksi mahdollisuus. Meidän täytyy ottaa tämä asia äh, askel askeleelta. Olen iloinen, kun kuulin komission näkemyksen, koska oli juuri tismalleen se viesti, kun sai, jonka sain komissaari Dalilta hänen kanssaan puhuessani. Haluan kuulla teidän näkemyksenne. Ja on, hän halusi saada enemmän potilasta keskiöön. keskiöön. Minä jatkuvasti toistin sen. Ehkä olette eri mieltä, että ehkä olette se mieltä, että on onnistunut, mutta olen yrittänyt saada potilaan näkökulman esiin. Ja kukapa tietääkään, tämä on valtava hieno mahdollisuus meille voi vaikuttaa komissioon me sanoimme, että me haluamme, että ehdotus muutetaan. Sitähän me juuri teemmekin. Rova Hassi sanoi, että saattaa olla muita tapoja esittää näkemyksemme, mutta perinteinen tapa, jolla saamme näkemyksemme tietoon, on, me keskustelemme siitä, me muutamme siitä, me oikaisemme siitä, me teemme kompromisseja. Älkää sanoko meille, että, pitä, että, pitä, että, että, että pitäisi tehdä omalla jos on helppo tehdä kompromisseja. Siinä on sama juttu eikä minulla aikaa odottaa. Siksi uskon, että se mitä meidän täytyy tehdä, että saadaan tämä tehtävä hoidettua, sitä varten meidät on valittu. Ja olisin, olen iloinen keskustelemaan huomenna myös. Olen iloinen keskustelemaan myös koordinaattorin mutta Älkää sanoko, että pitäisi luopua tästä tehtävästä, koska sitä, sitä hoitavaa meidät on valittu. Kiitoksia. Je, je crois pas de... En usko, että nyt ollaan eri mieltä itse asiasta, siitä sisällöstä, jonka äsken esitte. Kaikki varmasti ollaan täällä samaa, olemme samaa mieltä siitä, että on välttämätöntä <coughs> antaa kaikki keinot potilaalle toimia vastuullisesti, niin kuin täällä joku sanoi, ja että palataan tähän ehdotukseen, joka nyt on tehty. En nyt voi tästä kyllä päättää, koska meitä on niin vähän nyt tänä iltana paikalla. No, jos huomenna tästä puhutaan, niin se on tullut kovin iso lykkäys. Siis että koordinaattorit päättävät, mitä haluavat tehdä. Mielestäni tässä ei todellakaan mene aikaa juurikaan hukkaan. Ja näin voidaan selventää aamuna näitä asioita ja sitten katsotaan, jatketaanko tällä tavalla vai yritetäänkö jotakin toista metodia. Näin ehdottaisin mielestäni Tämä on vähiten paha, vaikka ei täydellinen olekaan. Ja olette samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että aika kuitenkin painaa päälle, joten pitäisi toimia. Sopii. Merci. Kiitän teitä siitä. Sitten viimeiseen kohtaan esityslistalla. Se koskee komission tiedonantoa luonnonkatastrofien ja ihmisten aiheuttamien katastrofien ehkäisyyn sovellettava lähestymistapa yhteisössä ja puheenvuoron saa Joao Ferreira, joka on esittelijämme. Obrigado, senhora presidente. Os, eh, os acontecimentos... Kiitos, puheenjohtaja. Luonnonkatastrofit Madeiralla Ranskassa ää, osoittavat ja viime ajoilta, miten polttava tämä kysymys on, sillä ää, jälleen kerran näimme, miten merkittävästä asiasta on kysymys. Ensimmäisten solidarisuusrahaston kuuden vuoden aikana komissio on saanut 62 pyyntöä tuesta 21 eri maasta liittyen siis näiden kärsimin luonnon katastrofeihin. Kaikki katastrofit eivät ole johtaneet rahaston käyttöön, mutta monissa tapauksissa tämä, nämä vahingot ovat olleet hyvin pysyviä ja vahinkoja on hyvin vaikea myöskään laskea. Täytyy ajatella ihmishenkien menetystä, mutta myös taloudellisia ja sosiaalisia kustannuksia ne ovat hyvin merkittäviä. Siksi, kun puhutaan ennaltaehkäisystä, niin tätä puolta asiasta tulisi korostaa, koska luonnon katastrofeja tapahtuu yhä enemmän. Jäsenvaltioita jäsenvaltioiden on ennen kaikkea suojeltava kansalaistensa elämää ja tehtävä myös ennaltaehkäisevää työtä, ja siksi meidän on tehtävä yhteistyötä juuri ennaltaehkäisyn suhteen. Meidän tulee koordinoida ponnistelumme, ja meidän tulee olla solidaarisia ja tukea toisiamme. Komission tiedonanto ö, sisältää hyvin tärkeitä ehdotuksia ja tässä on pyritty, mietinnössä on pyritty menemään vielä pidemmälle kuin komissio On joukko toimenpiteitä, joita komissio on tiedonannossaan ehdottanut. Komission tiedonanto julkaistiin kolme kuukautta sitten, mutta mitään konkreettista ei vielä ole tapahtunut. Minä olen kääntynyt komission puoleen niin kirjallisesti kuin suullisestikin ja kiitän sitä, että komission edustaja on paikalla juuri katastrofisuojelupääosastolta ja haluan kiittää komission edustajia heidän tuestaan ja heidän minulle toimittamistaan tiedoista. Tiedonannossa ehdotetaan tiettyjä suuntaviivoja, jotka eivät kuitenkaan vielä ole saaneet konkreettista muotoa. Mitä tulee esimerkiksi tiedottamiseen tai tutkimuksen toteuttamiseen tämän hetkisistä varoista ja riskeistä, joita jäsenvaltiossa on ja näiden kartoittamiseen. Ja tarkoitus on todella, todella saada aikaan tällainen kartoitus mahdollisista kriiseistä ja riskeistä. Kun ajatellaan käytettävissä olevia välineitä, niin täytyy erityisesti ajatella ennaltaehkäisyvälineitä. Ja minulle vastattiin tähän viimeiseen kysymykseen, että tutkimus on nyt valmistumassa tämän vuoden kesäkuussa ja tuolloin saamme lisää vastauksia. No, joka tapauksessa tässä hyvin paljon on liikettä ja korostaisin vielä, että solidaarisuus ja vastavuoroinen tukeminen on äärimmäisen tärkeää tässä yhteydessä ja että ryhdytään tiettyihin toimiin. Ja näin lukee myös mietinnössä. Voitaisiin perustaa tietojen vaihtoverkosto, joka liittyisi juuri ennaltaehkäisyyn. Ja mietinnössä mennään ehkä vielä pidemmälle katson, että meidän tulisi osallistua tähän verkoston luomiseen, mutta myös paikallisia ihan kunnan tason viranomaisten olisi tärkeää verkostoitua ja komissio tulee jatkossa antamaan meille vielä lisää yksityiskohtaisia tietoja alueellisista ja paikallisista mm, erityispiirteistä. Tästä voisi tulla merkittävä foorumi tietojen vaihdolle ja myös vastavuoroiselle tuen antamiselle, mutta tätä täytyy kyllä laajentaa vielä entisestään myös sosiaalialan järjestöt voisivat olla tässä työssä mukana. Tämän lisäksi haluaisin vielä sanoa sana sen katastrofien laajuudesta. Tähänkin liittyy monia tekijöitä. On muitakin kuin luonnonkatastrofeja, on myös katastrofeja, jotka ovat ihmisen toiminnan aiheut asettamia. Ja siksi täytyy nähdä, että myös esimerkiksi teollisuuden täytyy ottaa riskiarvioinneissaan huomioon nämä tekijät. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen vuoksi olemme entistä haavoittuvampia. Ja tämähän on tietenkin hyvin yleisluontoinen asia ja tämän lisäksi on sitten vielä niin kutsutut konvergenssialueet. Ja siksi on tarpeen, että Euroopan tasolla luodaan rahoituspuitteet luonnonkatastrofien sekä ihmisen aiheuttamien katastrofien ennaltaehkäisyä varten. Ja meillä täytyisi entistä paremmin ottaa käyttöön olemassa olevat välineet aluepolitiikassa, ja aluekehityspolitiikassa on monia ennaltaehkäiseviä toimia, jotka komissiokertomuksessaan luetteloi. Ajatellaan nyt vaikkapa katastrofeja, joiden uhrimäärä on ollut suuri jäsenvaltioissa. Ja tämän lisäksi on koko joukko toimia ja ehdotuksia näiden rahoituspuitteiden luomiseksi. Ei tietenkään ole mahdollista tukea kaikkia toimia taloudellisesti, mutta olisi se toki mahdollista pyrkiä tukemaan ainakin niitä kaikkein olennaisimpia hankkeita. Niin, ja sitten on riskialueita, joiden osalta on ehdotettu erityistoimia alueet, joissa riskit ovat merkittäviä. Halutaan esimerkiksi vahvistaa suuria infrastruktuureita ja vahvistaa aluesuunnittelua niin, että katastrofien ennaltaehkäisy entistä paremmin integroitaisiin aluesuunnitteluun. Ja komission ehdotuksessa on ehdotettu rahoitusta jäsenvaltioille ja jäsenvaltioiden tulee sitten sopeuttaa omat ohjelmansa näiden vaatimusten pohjalta. Ja luonnollisesti täytyy ajatella alueiden harvaan asuttujen alueiden erityistilannetta. Ja lisäksi jäsenvaltioiden yhteistyötä tulisi entistä paremmin koordinoida, varsinkin jos riskit eri jäsenvaltioissa ovat hyvin samankaltaisia – Ja tämän lisäksi yhteys jäsen valtioiden välillä sitä on koordinoitava paremmin myös jäsenvaltioiden tutkimustahojen tulisi verkostoitua entistä paremmin ja komission tiedonannossahan tähänkin viitataan. Tärkeää on myös erilaiset sopeutustoimet maaseutualueilla ja kaupungeissa liittyen äärimmäisiin ilmastoolosuhteisiin. Ja sitten vielä viimeinen kohta, yhteinen lähestymistapa katastrofien ennaltaehkäisyyn. Ja todella kyse on ennaltaehkäisystä alueilla, ja sen valtioissa erityisesti alueilla, joissa riskit ovat merkittävät. Ja kohesio tulee tässäkin esiin tässä katastrofien ennaltaehkäisyssä, sillä katastrofit kaikilla alueilla jokaisessa jäsenvaltiossa – usein kohdistuvat pahiten kaikkein eh, heikoimmassa asemassa oleviin. No niin, sitten tässä vielä viitataan tiettyihin eh, katastrofeihin konvergenssialueilla. Tästähän Euroopan parlamentti on hyväksynyt myös päätöslauselmaesityksiä, esimerkiksi seurantakeskuksen perustaminen sekä esimerkiksi suojautuminen metsäpaloilta ja paloilta. Haluan kiittää lämpimästi kollegoita, kaikkia kollegoita, jotka ovat käyttäneet tilaisuutta hyväkseen antaneet panoksensa tälle työlle. Haluan kiittää myös alueiden komitea, äh, aluevaliokuntaa sekä maatalousvaliokuntaa ja ö, äh, mm, vielähän tämä ei ole kovin konkreettista, mutta työ jatkuu. Kiitos. Kiitokset esittelijä. Tämä on aivan erinomaista työtä ja varmasti koskettaa meitä kaikkia. Nyt antaisin puheenvuoron Varjo esittelijöille, jotka ovat paikalla. Ensimmäisenä Edith Estrella. Madame. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin Tämä on erittäin tärkeä kysymys, erittäin ajankohtainen. Komission tiedonanto tulee aivan oikeaan aikaan. Ja mietintö on merkittävä. Haluankin onnitella esittelijää työstä, jota tähän mennessä hän on jo tehnyt. Edelleen Tästä asiasta on puhuttu aikaisemmissakin yhteyksissä montakin kertaa. On ollut Euroopan tason keskusteluita, mutta myös Euroopan ulkopuolella Madeiralla, Ranskassa, Espanjassa. Mutta tämä on kiinnostunut myös kolmansien maiden kautta, kuten Haitin tapauksen yhteydessä. Tämä on siis jatkuvasti esille tuleva aihe. Ongelma tulee vastaan toistuvasti ja kun näin käy, yritämme löytää ratkaisuja. Ja yritämme löytää sen oikean toimintamallin, jota kautta voimme myös ennaltaehkäistä luonnonkatastrofeja. Ja koska emme voi niitä aina estää, ja jos niitä sattuu, pitää varmistaa se, että on välineitä ja resursseja käytössä tarpeen tullen, ja tätä kautta voidaan estää tilanteen paheneminen, suuremman tuhon syntyminen kuolemantapauksien vähentäminen. Luonnonkatastrofit liittyvät ilmastonmuutokseen myös. Kaikki näyttää antaa suuntaa siitä, että näitä luonnonkatastrofeja tulee yhä enemmän ja ne ovat yhä tuhoisempia. Euroopassa on oikeastaan tehty aika vähän Muistan, kun olin esittelijänä Envi-valiokunnassa aiheesta 2006. Silloin sanoimme, että oli tarpeellista varmistaa, että on suojelumekanismit käytössä, pitäisi tehostaa koordinointia jäsenvaltioiden kesken, pitäisi investoida enemmän tutkimukseen ja kehitykseen. Puhuttiin monista muistakin toimenpiteistä. Ja edelleen esittelee ehdottaa aivan samoja asioita, koska oikeastaan juurikaan mihinkään ei ryhdytty. Huolimatta siitä seikasta, että Euroopan parlamentti ilmaisi huolensa asiasta ja teki aloitteita 2006. 2006 me ehdotimme esimerkiksi sitä, että perustettaisiin Euroopan kuivuuden ja aavikoitumisen seurantakeskus. Vuosi kaksi komissio antoi tiedonannon, jossa sanoi, että tällainen seurantakeskus olisikin todella hyödyllinen, mutta siinäpä se. Joten edelleen tätä pidetään vain hyvänä ajatuksena, mutta mitään ei ole kuitenkaan tapahtunut. Ilmastonmuutos tarkoittaa sitä, että äärimmäistä kuivuutta, joka usein johtuu, johtaa vaikka metsäpaloihin esiintyy, ja tätä saattaa seurata myös tällaiset rankkasateet. Tästä on tulossa yhä yleisempi ilmiö. Enkä halua teidän ajattelemaan, että tämä koskee vain eteläistä Eurooppaa, jota kuivuuspiinaa. Keski-Eurooppa on vähän samassa jamassa. surullista kyllä, kun lomilta palaamme syyskuussa, niin joka vuosi hyväksymme sitten näitä päätöslauselmia, joissa puhutaan metsäpaloista. Jälleen kerran ilmaisemme hyvät aikeemme, toteamme, että pitäisi tehdä enemmän, pystyä parempaan. Minä tulen tekemään ehdotuksen metsäpaloista. Esimerkiksi meissä me tarvitsemme jonkinlaisen direktiivin myös metsäpaloista. Euroopan parlamentti suositteli tätä jo aiemmin. Eurooppalainen asiantuntijaryhmä metsäpaloista myös peräänkuulutti tällaista. Jos meillä olisi direk... Jos meillä olisi tällainen direktiivi, tulvista, tai sellainen on, niin en ymmärrä, miksei sama pystytä metsäpalojen kohdalla. Haluaisin myös korostaa, kuinka tärkeää erilaiset tiedotuskampanjat ovat. Meidän pitäisi edistää tiedotuskampanjointia, jotta voidaan lisätä ennaltaehkäisyä ja levittää tietoa hyvistä toimintatavoista. Tarvitaan enemmän tällaista käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden kesken. Sitten toinen kommentti, joka pitää ottaa esille. Tietysti neuvostokin on jossain määrin vastuussa siitä, että ei ole annettu varoja solidisuusrahastoon. Kuitenkin parlamentti tämän on jo hyväksynyt, siitä on jonkin verran aikaa, itse asiassa kaksikin vuotta, jos muistan oikein. Me haluamme tilanteen nyt vapautuvan, haluamme, että tämä rahasto alkaa toimia ja sen sitä aletaan kehittää, on erittäin tärkeää voida käyttää solidisuusrahastoa niissä tar- tapauksissa, jo- joihin se on tarkoitettukin. Joten lopuksi vielä mielestäni on erittäin tärkeää ottaa huomioon uudet teknologiat, uusi tietotekniikka esimerkiksi – mitä tulee geografisiin sovelluksiin. Tästä voisi olla paljon hyötyä tulvimisen yhteydessä muun muassa. Ja jos sitten direktiivi saataisiin aikaan metsäpaloista, niin silloin mielestäni meidän pitäisi ottaa mukaan myös metsien suojelusäädökset. Tähän pitäisi liittää myös jonkinlaisia kieltoja. Pitäisi kieltää muutokset maankäytössä – velvoitteena olisi uudelleen metsitys tarvittaessa Natura 2000 alueilla, jotka ovat tällaisia suojelukohteita. Niiden alueiden, niitä pitäisi myös kohdella paljon vastuullisemmin. On koko joukko ehdotuksia ja toimenpiteitä, joita on tehty uudestaan ja uudestaan niin ne täytyisi voida ottaa kiireellisesti käyttöön. Kaikkien jäsenvaltioiden täytyisi olla velvoitettuja laatimaan riskikartoitusta metsäpaloista ja tulvista. Tästä olisi suurta hyötyä ennaltaehkäisyssä. Kiitoksia tästä ehdotuksesta. Tämä tuntuu todellakin järkevältä ja kiinnostavalta. Nyt puheenvuoron saa herra Ugias. Niin, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos Korin. Haluan kiittää Joa Ferreira tästä erinomaisesta työstä, jonka hän on tehnyt. Kuitenkin olemme tilanteessa äh, nyt edellisen täysistunnon jälkeen, jossa oli useitakin puheenvuoropyyntöjä, puheenvuoroja Madeirasta, Kanarian saarista ja niin poispäin, Länsi-Ranskasta. Myös kollega François puhui näistä asioista. tänään se koskee joitakin muita ja huomenna tämä koskee joitakin muita alueita. Tämä voi koskea ketä tahansa. On puhuttu siitä, että tällaiset ilmiöt toistuvat yhä useammin. Tämä täytyy saattaa koko parlamentin tietoon. Tällaiset aloitteet täytyy, tällaisia aloitteita täytyy viedä eteenpäin. Niin täytyy sanoa, että nämä <clears throat> eri periaatteet, joita olemme laatineet, ne täytyy saada myös pantua täytäntöön käytännön tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy kiinnittää huomiota näihin näkökohtiin, erityisesti kohdassa viisi, jossa on puhe siitä, että me tarvitsemme myös tietyt rahalliset raamit, kun nimittäin nämä varat, joita nyt ei ole käytössä, tulevat sitten myöhemmin ajankohtaisiksi. Ja silloin se tarve on kolminkertainen, kun täytyy korjata vahingot. Meidän täytyy investoida tulevaisuuteen. Siitä on kysymys. Ja Euroopan unionin on pakko lähteä näihin tulevaisuuden investointeihin. Tässä hengessä meidän pitäisi ryhtyä toimintaan. Mutta esittäisin vielä toisinkin ajatuksen tässä teille purtavaksi Meillä on nyt paljon periaatteita tässä asiakirjoissa, tässä asiakirjassa ja muissakin asiakirjoissa, joista muistutetaan. Siksi onkin tärkeää, että, että, meillä on, että meillä on riittävästi välineitä ja ohjelmia käytössämme, sellaisia ohjelmia, jotka sitovat kaikki alueelliset ja paikalliset laitokset. Esittäisinkin tästä asiasta myös konkreettisen tarkistuksen. Ehdottaisin, että, että sitovasti kirjattaisiin tällaiset, että, että aluehallinnossa otetaan huomioon tällaiset tilanteet ja luodaan myös varoja ja resursseja ennaltaehkäisyyn kussakin kunnassa, kullakin alueella, kussakin kylässä ja kussakin alueellisessa yksikössä täytyy suunnittelussa saada oma lukunsa, jossa resurssoidaan tätä ennaltaehkäisyä, jotta yksittäiset alueelliset viranomaiset ovat sitten tietoisesti mukana ja jotta myös niillä on resurssit käytettävissään siihen, että voidaan suojata omaa aluetta eihän nyt niillä varoilla mitään maanjärjestyksiä korjata. Ja joet kuitenkin aina oman rantansa löytävät, mutta, mutta me voimme meidän täytyy varautua siihen, että esimerkiksi tulvilla on hyvinkin rankkoja seurannaisvaikutuksia. Ja sitten tämä kuivuuden seurantakeskus. Ei ole kysymys siitä, että se olisi mieletön, mutta minä en tässä yhteydessä pidä sitä mielekkäänä. Ja loisin muistuttaa kollegoita siitä, että jo kesäkuussa kävimme keskust kesäkuussa on esillä keskustelu tällaisesta neuvoston ja parlamentin tällaisesta seurantakeskuksesta, joka sisältää erilaisia operatiivisia välineitä, ja jotka saattavat purra jo alkuvaiheessa. Ja tällainen elin täytyisi ottaa tämän tyyppisen seurantaan. Varoja on, ja tässä voitaisiin ryhtyä sitten myös aivan spesifeihin toimiin. Kiitos. Si beaucoup, Maria. Monsieur Mikael. Kiitoksia. Sitten herra Tramopoulos. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kyllä, tämä on erittäin tärkeä aihe ja herra Pereiran mietintöluonnos on aivan erinomainen. Hän on todella nostanut tekstissään esiin kaikkein tärkeimmät kysymykset, jotka liittyvät maankäyttöön, aluesuunnitteluun, ekosysteemien suojeluun, aavikoitumisen estämiseen, kriisien, äh, riskien kartoittamiseen sekä jäsenvaltioiden yhteistyöhön ennaltaehkäisyn suhteen. Mielestäni tekstiin voisi kuitenkin vielä lisätä, mitä tulee äh, riskien kartoitukseen ja katastrofien kartoitukseen ja tähän yhteisen lähestymistapaan, niin mielestäni voisimme ehdottaa sitovampia äh, vaatimuksia, esimerkiksi riskikartoituksen vähimmäisvaatimukset niin, että meillä olisi yhdenmukaisempi ja näin ollen tehokkaampi järjestelmä. Eli me olisimme valmiit luomaan myös tarpeellisen rahoitustason tälle kysymykselle vuodesta 2013 alkaen, mitä katastrofien ennaltaehkäisyyn tulee, mutta haluaisimme eh, tiukemman kansallisten ohjelmien arvioinnin ja samalla eurooppalaisen viranomaisen toteuttamaa valvontaa niin, että toimitaan rationaalisesti näiden eh, rahojen käytössä. Ehkäpä voitaisiin myös toteuttaa tiettyjä turvatoimia ja tässähän parlamentti voi toimia ja ehkäpä olisi mahdollista esimerkiksi puolet varoista vaatia palautuksina, jos niitä ei ole käytetty oikein. Syyskuussahan Euroopan parlamentti hyväksyi tämänkaltaisen ehdotuksen liittyen solidarisuusrahaston käytön metsäpaloista kärsineiden alueiden suhteen. Eli jos alueita ei jälleen rakennettu, vaan sinne rakennettiinkin hotelleita tai muita, niin rahat oli palautettava. Joten kun täällä puhutaan myös ihmisten aiheuttamista katastrofeista, niin täällä on muun muassa juuri muutoksia maan käyttöön ja että maankäyttö ei ole kestävällä pohjalla. Me tulemme erityisesti liittyen ilmastonmuutokseen, niin tulemme antamaan kyllä etusijan kaikille uudelleen metsittämistoimille, metsän istutuksille ja ja kun esimerkiksi täällä on mainittu pienet padot, jotka eivät siis saa olla todellakaan niin suuria, että ne aiheuttavat enemmän ongelmia kuin mitä ne ratkaisevat mutta ehkäpä tähän voitaisiin ennaltaehkäisyn suhteen vielä lisätä tällainen katastrofien ennaltaehkäisyyn ja katastrofeihin reagoinnin yhteys. Kiitos. Jena Kudakis. Jena Kudakis. Um, Kiitoksia haluaisin lukea Kean lausun varjo esittelemme puolesta. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Ferraira hänen luonnoksestaan. Kuten komission todetaan, EU on todistanut suuren lisääntymisen sekä ihmisen aiheuttamista luonnonkatastrofien määrässä. Siksi on ratkaisevan tärkeää, että jäsenvaltiot etsivät keinoja estää katastrofeja milloin se on mahdollista ja valsentamat kansalaisiaan tilanteeseen, jos ei pystytä estämään jotakin. Tuen ajatusta komission ehdotuksessa nimittäin sitä, että enemmän huomiota pitäisi kiinnittää ennaltaehkäisyn lisäksi Yhteisötason toiminnan pitäisi täydentää kansallista toimintaa ja pitäisi keskittyä alueisiin, joissa yhteinen toiminta on tehokkaampaa kuin erillinen kansallinen toiminta. Minun mielestäni mietintöluonnos menee paljon pidemmälle kuin vain täydentää kansatoimintaa. Minä uskon, että olisi parempi olla lähempänä tässä komission ehdotusta. Yhteisölähestymistapa luonnonkatastrofin ehkäisyssä pitäisi erityisesti pyrkiä siihen, että rakennetaan toimenpiteitä eteenpäin, joita on jo hyväksytty ja jotka ovat osoittaneet tehonsa poliittisena välineenä, toimintavälineenä, mitä tulee ennaltaehkäisyyn luonnonkatastrofeissa. Esimerkiksi en pidä sitä ajatuksesta, että luotaisiin uusi rahoituksellinen väline, niin kuin esittelijä on ehdottanut jälleen. Ennaltaehkäisy on ennen kaikkea yksittäisten jäsenvaltioiden vastuulla yhteistason toiminnan pitäisi vain täydentää kansallista toimintaa. Je vous remercie. Euh, Kiitoksia. Sitten Erans Garcia. Muchísimas gracias, president. Suuret kiitokset puheenjohtaja. Haluaisin pyytää anteeksi, että en ollut paikalla keskustelun käynnistyessä, mutta maatalousvaliokunnassa äh, keskustelimme aiheesta, jonka äh, varjoesittelijä olin samoin, joten en voinut olla kahdessa paikassa yhtä aikaa. Haluan onnitella esittelijä herra Ferreira siitä, mitä ajatuksia hän on mietinnössään ottanut huomioon ja että hän katsoo, että yhteistyötä tulee parantaa niin paikallisella, alueellisella kuin valtion tasollakin, jotta paremmin voitaisiin vastata luonnonkatastrofien asettamaan haasteeseen. Luonnonkatastrofit eivät tunne rajoja ja ne eivät liity yhteen alueeseen sen paremmin kuin toiseenkaan. Yhtä hyvin Saksassa voi olla tulvia tai Kreikassa tai Iberian niemimaalla metsäpaloja, joten kaikki voivat näistä kärsiä. Ja siksi meillä täytyy olla tarpeeksi rahoitusmahdollisuuksia, että voimme auttaa mitään talouden hara unohtamatta, kun apua tarvitaan kaikilla aloilla. Ja meidän tulisi ennen kaikkea parantaa koordinoita koordinointia eri eurooppalaisten ohjelmien välillä. Meillähän on alueellisella ja valtion tasolla ohjelmia jo olemassa. Esimerkiksi mitä tulee alueohjelmien ja maaseudun kehittämisen puitteissa oleviin rahoihin tai rahoitusmahdollisuuksiin, joita meillä on metsäpalojen torjumiseksi, niin nämä rahat on siirroteltu sinne tänne ja tämä, aihe, tämä aiheuttaa sen, että niiden käyttö on huomattavan hankalaa. Tulen esittämään joukon tarkistuksia, jotka ovat seuraavanlaisia. Ensinnäkin Haluaisin, että kaikki, mitä Euroopan parlamentti on aiemmin ehdottanut, tulisi ottaa paremmin huomioon esimerkiksi eh, suuntaviivat kuivuuden ja tulvien suhteen, koska pitkäaikaiset eh, kuivuudet aiheuttavat eh, todella suurta suuria taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Esimerkiksi Donianan alueella Espanjassa tämä on nähty joitain kuukausia sitten. Ja sitten kun ajatellaan luonnon katastrofeja, meillä täytyisi olla yhdenmukainen toimintaohjelma erilaisia katastrofeja varten, niin kuin täällä on viitattu esimerkiksi aiemmin metsäpaloihin. Myös maanviljelijöiden rooli maaseudun säilyttäjänä on äärimmäisen tärkeä ja maatalouden on voitava jatkua eri alueilla. Ei saa käydä niin, että maaseutu tyhjenee väestöstä ja väestö pakenee muualle, koska tämäkin on sosiaalinen ja ympäristökatastrofi, joka koskee kaikkia Euroopan unionin jäsenvaltioita. Kun no, ajatellaan metsiä, toteaisin, että kyllä Euroopan unionin olisi korkea aika saada aikaan kunnollista, aitoa metsäpolitiikkaa metsien suojelemiseksi, koska meidän on muistettava, että metsien rooli ilmastonmuutoksen torjujana on aivan keskeinen. Ja metsien suojelun ja metsä- ja puuresurssien kestävän käytön tulisi olla hyvin korkealla asialistallamme. Euroopan unioni ja erityisesti Euroopan parlamentti on keskustellut useaan otteeseen ilmastonmuutoksesta ja minä uskon, että Euroopan unionin tulevaisuudessa meillä tulisi olla selkeä rahoitusväline, joka liittyisi juuri ilmastonmuutoksen torjuntaan ja joka ottaisi huomioon kaikki eri alat ja luonnon katastrofit, jotka ovat peräisin ilmastonmuutoksesta ja kukaan meistä ei ole turvassa näiltä luonnonkatastrofeilta. Ja toivon, että voin näin antaa oman panokseni Ferreiran merkittävän mietinnölle. Kiitos. Kiitoksia kovasti tämän puheenvuoron komissiolle, herra Toma Lanualle, jos haluatte kommentoida. Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio haluaisi myös kiittää esittelijää hänen mietinnöstään samoin Euroopan parlamentti, joka säännöllisesti on ottanut kantaa tähän kysymykseen ja ennaltaehkäisyyn. Komission lähestymistapa tässä kysymys on kaksinainen. No niin haluamme toisaalta löytää oikean reaktion katosvin sattuessa, mutta myös toimia ennaltaehkäisevästi. Tässä otetaan käyttöön solidaarisuus, jota EU voi osoittaa, mutta myös käytetään vastuun periaatetta, joka liittyy luonnonkatastrofien ennaltaehkäisyyn. Siitä lähtien, kun tämä tiedonanto on julkaistu, komissio on julkaissut, ryhtynyt eri toimiin, joista esittelijä muistutti. Pyritään tiedottamaan luonnonkatastrofeista, puhumaan hyvistä käytännöistä, analysoimaan riskejä, niin kuin esittelijä myös korosti, me haluamme voida valvoa sitä, että ennaltaehkäisy integroidaan paremmin rahoitusvälineiden joukkoon, jotka ovat olemassa. Olemme hiljattain aloittaneet tutkimuksen perus ennaltaehkäisyvälineistä, jotka tukevat jäsenvaltioita näissä kysymyksissä. Ja nyt mietimme, miten saataisiin aikaan läheisempi yhteydessä rahoitusvälineiden ja tuhojen ennaltaehkäisyn välillä. Tässä yhteydessä on myös välttämätöntä kehittää metodologiaa, menettelytapoja, joiden kautta voidaan tehokkaasti toteuttaa säädöksiä paikallisesti ja alueellisesti. Lopuksi komissio on laatinut vihreän kirjan metsistä. Se koskee metsien suojelua. Tämä tuli maalis- julkaisti maaliskuussa. Vihreä kirja mahdollistaa sen, että voidaan käydä läpi eri vaihtoehtoja ja kehittää toimintamalleja. Mitä tulee sitten seurantakeskukseen kuivuudesta, joka tuli esille joissakin puheenvuoroissa – Yhteinen komission tutkimuskeskus on käsittelemässä tätä seurantakeskuskysymystä ja tämän tarkoituksena eh, PET-prototyyppi seurantakeskusta on jo kehitetty. Se toimisi tällaisena eh, seuranta- ja ennakointikeskuksena, samoin vaihdettaisiin tiedonvaihtokeskuksena. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän vielä esittelijää hänen lausunnostaan. Kiitoksia paljon. Herra Dolanua, nyt annan puheenvuoron herra Pereiralle. Kiitän jälleen kerran tästä erittäin laadukkaasta mietinnöstä, niin kuin täällä puheenvuorossakin on tullut esille. Eh, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää kollegoita näistä puheenvuoroista. Luulen, että meillä on mahdollisuus jatkaa keskustelua näistä eri näkökohdista ja tarvittaessa myös tehdä muutoksia. Joka tapauksessa kiitän jo näistä käytetyistä puheista, puheenvuoroista ja olen avoin myös kirjallisille ah, impulseille, kirjallisille ajatuksille. Jo, ja muutenkin keskustelulle tulevissa kokouksissa. Yhden kysymyksen haluan ottaa erityisesti esille, joka on yksi lähtökohta tässä mietinnössä. Totta kai me voimme välttää katastrofeja, mutta se mitä emme voi välttää on näitä äärimmäisiä luonnonilmiöitä. Ja olen yrittänyt tehdä selväksi, että, että, että ei ole sama asia, kun puhutaan ei välttämättä äärimmäiset luonnonilmiöt johda katastrofeja. Ja se on, siinä puhutaan ennaltaehkäisystä. On luonnonilmiöt, joita on aina ollut ja aina tulee olemaan. Ja ehkä ne, äh, niitä tulee äh, tulevaisuudessa useammin kuin aikaisemmin. Ja tämän tyyppiset äärimmäiset luonnonilmiöt, ne, ne eivät saisi johtaa katastrofeihin. Äh, ja tulen käsittelemään kaikkia esitettyjä ajatuksia ja tästä sekä kuivuusdirektiivistä että muista direktiiveistä. On kuitenkin tärkeää, että me, me keskitymme konkreettisiin toimenpiteisiin kummassakin katastrofityypeissä. Ja kuivuuden kohdalla ehkä on jonkinlaisia mielipideeroja. Komissio ilme- ilmeisestikin jo on suunnitellut tämän seurantakeskuksen suunnittelua, mutta tämä oli yksi niistä suosituksista, jotka olen tässä esittänyt. Ehkä me voimme tätä asiaa vielä lähemmin käsitellä, että missä, miten pitkälle tässä pitää mennä ja mikä olisi tällaisen kuivuuden seurantakeskuksen tavoitteen asettelu. Sitten metsäpaloista mehän emme ehdota direktiivejä, vaan tällaista tiettyä aloitetta – jonka komissio tekisi metsäpaloista ja myös hakkuista. Tämä oli myös yksi kollegoiden esille tuoma asia. Useissa jäsenvaltioissa on todellakin suuria ongelmia, jotka liittyvät metsätalouden kestävään kehitykseen, koska kuitenkin metsää kaadetaan enemmän kuin mitä metsitetään uudelleen tämä on hyvin vaikea ongelma. Lisäksi tulevat metsää koettelevat taudit ja kasvustoa koettelevat taudit. Ja tämä tarkoittaa sitä, että, että metsitystoimia täytyy tukea. Ennen kaikkea kotimaisia lajeja täytyy suosia – luonnon monimuotoisuutta täytyy tukea ja tautiresistenssia täytyy tukea, jolla voidaan myös ehkäistä, tällä tavalla voidaan myös osaltaan ehkäistä tulevia katastrofe, katastrofe, muita katastrofeja. Sitten näistä raharaameista. Tässä, tämä tuli esille eräissä puheenvuoroissa. Täällä on sanottu, että, että, olisi, että olisi, ehdoto, olisi ehdotettu uutta rahoitusvälinettä monet kollegat, kollegat ovat olleet sitä mieltä, että uutta rahoitusvälinettä olisi ehdotettu, mutta tässä on erilaisia käsityksiä. Ja se, mitä minä ehdotan tässä mietinnössä on, että saataisiin kohtuulliset raharaamit, joilla voidaan sitten käyttää olemassa olevia välineitä. Ja tämä oli myös se näkemys, joka tuli useissa mielipiteissä esille, kun olen käynyt keskusteluja kollegojen kanssa me, pitäisi voida lähteä liikkeelle nykyisistä resursseista, siis kohesio- ja aluepoliittisista välineistä. Ja tältä, pitää, tältä pohjalta pitää löytää uudet yhteiset raharaamit, jotka sitten vastaa, joilla voidaan sitten vastata niihin vaatimuksiin, jotka koskevat ennaltaehkäisyä ja katastrofien hoitamista. Ja se, että katastrofien ennaltaehkäisy on ensisijaisesti jäsenvaltioiden tehtävä. Me vaan ehdottamme yhteistyön ja solidaarisuuden vahvistamista jäsenvaltioiden kesken. Mutta ennaltaehkäisy kuuluu nimenomaan ensisijaisesti jäsenvaltioille. Täällä on myös puututtu sellaisen kysymyksiin kuin maatalous ja mikä on viljelijöiden ja tuottajien rooli – Kuten sanottu, minulla on ollut tilaisuus tutustua maatalousvaliokunnan erääseen mietintöön. Olen yrittänyt ottaa tästä mietinnöstä myös asioita mukaan. Totta kai maatalous on keskeisessä asemassa ja perustelusessa minä myös puhun tästäkin, nimittäin yhteisen maatalouspolitiikan niin myös katastrofeihin täytyy ottaa huomioon. Meidän pitä, ehkä pitäisi tehdä johtopäätöksiä tästä, esimerkiksi siitä, että maalta pako jatkuu ja riski kasvaa näin ollen näillä hylätyillä alueilla. Tätä pitäisi tarkastella tällaisella yhteisellä problematiikkana suhteessa katastrofien ehkäisyyn. Kaikki alat täytyy ottaa huomioon aivan erityisesti myös yhteinen maatalouspolitiikka. Niin kuin sanottu perusteluissa, minä viittaan tähän yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Ja kollega Oki osoitti esille, ja myös Trimopolos otti esille tämän asian, joka on seuraava. Ohjelmointivälineet, niiden pitäisi olla, os, niissä pitäisi ottaa huomioon ennaltaehkäisy Tämähän vastaa siitä periaatetta, että jäsenvaltiot ovat ensisijaisesti vastuussa. Ja tältä pohjalta ohjelmointia pitäisi viilata, jotta sitten rahoitusvälineissä otettaisiin huomioon myös tämä tehtävä. Ja sanottiin, että pitäisi selvittää se, että rahoitusvälineitä käytetään rat, rationaalisella tavalla. Se on oikea huomio. Niin kuin viime viikollakin tuli esille, toteaisin vain, että nykyiset mekanismit, joista on puhuttu, ne pitäisi, niitä pitäisi myös tutkia. Ne rahoitusvälineet, joita meillä on, niihin sisältöjä vissejä toimenpiteitä, jotka, joilla äh, tutkitaan äh, äh, rahavarojen oikea ja adekvaatti käyttö. Totta kai tämä on perusteltu esitys, sitä voidaan pohtia, mutta ei tässä ehdoteta mitään uusia rahoitusvälineitä, vaan sitä, että sidotaan nykyiset rahoitusvälineet yhteen, joilla rahoitettaisiin ennaltaehkäisy. Ja tämä merkitsee sitä, että myös valvontamekanismia täytyy käyttää yksittäisten rahoitusvälineiden kohdalla. Painottaisin vielä sitä, että olen valmis ottamaan nämä teidän esityksenne huomioon ja olen myös kirjannut ylös, mitä täällä on puhuttu myös olen valmis ottamaan vastaan myös kirjallisia esityksiä. Ja puheenjohtaja taisi jo mainitakin tarkistusten, jät, tarkistusten määrää ja jättäisin määrää, ja se oli kai 22. päivä. Ota kerrallisesti vasta myös kirjallisia kommentteja. Merci, mais vous me donnez une parfaite... Kiitoksia. Tässä hienosti päättyy tämä asia todellakin tarkistusten aikarajan 22. päivä maaliskuuta kello 12. Me äänestämme 3.4. toukokuuta ja sitten kesäkuussa täysistuntoon. Kiitän kaikkia sitkeydestä. Tämä oli varsin pitkä istunto tänään. Hyvää loppuiltaa.